Zahradillin mietintö EUn kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoisista vaikutuksista. Olkaa hyvä, neljä minuuttia. Zahradil, olkaa hyvä. Uh, the opportunity here to... Kiitoksia tästä mahdollisuudesta esitellä tämä mietintö, joka jo valiokunnassa, intavaliokunnassa hyväksyttiin. IMKO ja DV myötä vaikuttivat siihen myöskin. Tässä mietinnössä tarkastellaan unionin yleistä kauppapolitiikkaa ja niin kutsuttuja julkisia yksityisiä kumppanuuksia, eli PPP, peitä. Nehän ovat sellaisia järjestelyitä, joissa yksityinen ja julkinen sektori toimivat yhdessä, jotta voitaisiin tarjota tietynlaisia palveluita, yleishyödyllisiä palveluita suurelle yleisölle. Nämä palvelut voivat olla esimerkiksi infrastruktuuri, palveluita, teitä, julkista liikennettä, vesiputkia ja niin edespäin. Ne voivat olla myös sosiaalipalveluita, kuten koulutus ja terveydenhoito, ja lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, myös viime vuosina on tarjottu innovatiivisia high-tech-sektorin palveluita. Tärkeää on korostaa sitä, että näitä ne eivät ole harvinaisia myöskään kehitysmaissa PPP-hankkeet kattavat noin 15-20 prosenttia kaikista infrastruktuuriinvestoinneista näissä maissa. Tässä mietinnössä keskitytään lähinnä kahteen PPP-hankkeiden ulottuvuuteen. Toinen on EUn omaa etua koskevat hankkeet, eli meidän kauppa- ja kauppaetujamme palvelevat hankkeet, koska tällaiset PPP-hankkeet ovat EUn yritysten etujen mukaisia. Yritykset voivat saada uusia markkina-alueita ja voivat kasvaa. Jos otetaan huomioon tämänhetkiset markkinaolosuhteet ja työttömyyden määrä ja talouden kasvun hitaus, niin voimme vain olla kaikki yhtä mieltä siitä, että eurooppalaiset yritykset voivat saada aikaan kasvua vain menemällä kansainvälisille markkinoille, ei eurooppalaisille markkinoille. Ja siksi meidän täytyy rakentaa menestystarinoita ja hyviä käytänteitä, jotka liittyvät TPP-hankkeisiin e niin, että voimme rohkaista yrityksiä menemään muualle. Meidän täytyy luoda myös tällaisia yhden, yhden luukun palvelupisteitä, käyttäjäystävällisiä platformeja ja alustoja, meidän täytyy myös kuulla niitä instituutioita, kuten Euroopan investointipankkeja, jotka ovat jo mukana tällaisessa hankkeessa. Meillä on myös toinen tavoite, ja se liittyy kehitysagendan äh, eteenpäin viemiseen. Sekin on tärkeä asia. Ja toivon, että voimme saada aikaan synergioita äh, kehitystavoitteissakin PPP-hankkeiden avulla. Tällä tavalla voimme auttaa auttaa kehitysmaita infrastruktuurihankkeissa, voimme parantaa veden saatavuutta ja rahoitusta tulee saada yksityiseltä sektorilta. Äh, ne, sillä on tärkeä rooli tässä PPP-hankkeessa. On meillä myös huonoja esimerkkejä tietysti tietyissä kehitysmaissa, joissa PPP-hankkeet ovat menneet huonosti, ovat menneet myttyyn. Hankkeet eh, suunniteltiin huonosti, on liikaa byrokratiaa, viipeitä toteutumisessa ja huonoa hankkeiden hallinnointia. Ja siksi on tärkeää saada aikaan yhteinen lähestymistapa, jotta voidaan puuttua kaikkiin näihin haasteisiin. Mielestäni tämä mietintö voisi esittää tärkeää osaa kaikessa tässä ja haluan korostaa, että tässä mietinnössä ei pyritä eikä yritetä saman aikaan uutta lainsäädäntöä tai uutta byrokratiaa tai muutakaan vastaavaa. Tässä vain kehotetaan EUn toimielimiä ryhtymään toimiin, jotta olemassa olevilla alueilla, hankealueilla voidaan rohkaista EUn yrityksiä investoimaan näihin hankkeisiin. Poliittiset ryhmät ja valiokunnat ovat olleet sangen yksimielisiä näistä asioista ja toivottavasti myös täysistunto tässä parlamentissa hyväksyy tämän tekstin. Kiitos. Ja meillä on seitsemän puheenvuoropyyntöä. Ensiksi Frunzulika, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen kolmansien maiden yksityisen, yksityisen sektorin kumppanuudet ovat hyvin, luovat mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen erityisesti. Unionin kauppapolitiikansa pitäisi taata Euroopan unionin yrityksille mahdollisuudet päästä myös ulkopuolisille markkinoille. Esteitä edelleenkin on. Täytyisi komission ehdotuksessa on nyt tehty suosituksia ja lainsäädännöllinen kehys julkisen ja yksityisen sektorin ohjelmille täytyisi saada selväksi, ennakoitavaksi ja sillä pitäisi olla viranomaisten määrittelemä selvä puitteisto ja näin täytyisi myös kiinnittää huomiota ja valvoa tuota täytäntöönpanoa, jotta tällainen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet kehittymisessä olevissa maissa myös voisivat edistyä. Kiitos. Maria, olkaa hyvä. Kiitoksia. Euroopan unionin perinteenä on tietenkin tämä kohesiorahasto. Euroopan unionilla on mahdollisuus ottaa osaa näihin erilaisiin kilpailuihin, mutta siellä on suuria vaikeuksia sitten ulkomailla. Ovat törmänneet monikansallisten yritysten paineeseen. Me täytyy toimia niin, että he voisivat sitten pitäytyvät ohjeiden määräysten mukaisesti, samoin myöskin YK direktiivien mukaisesti ja, ja niin ikään tavalla, joka mahdollistaa julkisen rahoituksen, että tulisi sitten myöskin käyttöön paikallisella ja alueellisella tasolla ja johtaisi todelliseen kehitykseen investointien kautta tietenkin voitaisiin poistaa sitten kehitysmaiden velat, koska Euroopan kehityspankki ja, Maailmanpankki ovat tiellä, joka ei voi kestää. Nema nikakve dvojbe. Partnerstvo može dati... Ei ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö julkisten ja yksityisten kumppanuuksilla voitaisiin saada hyviä tuloksia, erityisesti kun puhutaan ähm, infrastruktuurihankkeista, mutta on myös kielteisiä esimerkkejä, sellaisia esimerkkejä, joista tulokset eivät ole olleet ihanteellisia tai äh, jotka ovat jopa tehneet hallaa. Äh, mutta hyvä komissio, Tarkastelkaa tätä yhtä hanketta, joka on, joka koskee Kroatiaa. Se liittyy Istrian maantiehen. Tämä maantien rakentaminen perustuu ranskalaisen yrityksen ja Kroatian valtion yhteistyöhön. Me tarvitsemme tätä maantietä, se täytyy saada päätöksen ja pyytäisin teitä henkilökohtaisesti tarkastelemaan tätä asiaa ja auttamaan tässä hankkeessa. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi Viegas, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ovat kapitalistisen integraation yksi oire ja syy, yksi syy nykyiseen kriisiin tässä Euroopan yhdentymisessä. Jäsenvaltioita estetään julkisten sijoitusten tekemiseen tällaisilla järjestelmillä ja näin koulutus, maan, maantieverkosto ja terveyspalvelut helposti jäävät näiden kumppanuksien harteille. Varsinkin näin on käynyt nyt Portugalissa ja jatkuvasti vähemmän uhrataan valtion varoja sosiaalimenoihin ja entistä enemmän julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. Meidän täytyy suojata Eurooppaa tällaiselta ja varsinkin TTIPltä, koska tämä murentaa meidän yhteiskuntamme. Hanan. Puhemies, kun luin tämän otsikon tästä kauppapolitiikasta, ajattelin, että puhuisin puhuisimme kaikkialla maailmassa äh, äh, tapahtuvia väärinkäytöksiä meidän, tai äh, huonoja asioita meidän kauppapolitiikkamme noudattamisen ansiosta. Mutta kun luin mietinnän, tässähän puhutaan vain yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuksista, Iso-Britannian kokemukset ovat sellaiset, että etteivät ne aina toimi kun esimerkiksi Britannian tuossa terveydenhuollossa on havaittu. Julkinen sektori on, on tehottomuus ja sitten se yhdistetään taas sitten yksityisen sektorin perusahneuteen. E, tässä on omat vaaransa aina ja aina pitää edetä edetä huolellisesti. Esittelijä on kuitenkin oikealla tiellä siinä, sikäli että <clears throat> että hän on tunnustanut jäsenmaiden itse oikeuden päättää tällaisista asioista. Kiitokset ja Rodriguez, olkaa hyvä. Niin, minä olen ollut varjoesittelijänä sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Kiitokset esittelijälle. Hän on tehnyt oikein hyvin miellyttävää yhteistyötä kanssa, niin me toivoisimme kuitenkin demareina oikeudellista muutosta ja sillä nimenomaan vähennettäisiin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien negatiivista vaikutusta yhteiskuntaan. Koskaan ei pitäisi ottaa ainoastaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia pelkästään hyvänä asiana. Se on tietysti hyvä keino tuottaa julkisia palveluita tehokkaammin ja myös mahdollisesti halvemmin halvemmin. Tosin täytyy miettiä riskin hallintaa. Missään tapauksessa me emme voi ajatella julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusta sillä tavalla, että tässä vain yksityistetään täysin tuo tulopuoli, mutta menot maksetaan yhdessä. Ja nä, eikä myöskään missään tapauksessa kaikkia julkisia palveluita voi yksityistyistää tätä kautta. Me tarvitsemme avoimen puitteiston ja selkeät rahoitus säännöt. Tomasic, olkaa hyvä. Euroopan mora težiti kvalitetnih Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin täytyy kehittää korkealaatuisia julkisia palveluita paitsi Euroopan unionissa myös kansainvälisten kumppaneiden parissa, jotta voimme parantaa. Siis meidän kansalaistemme elämän parantaminen on prioriteettimme, sen täytyy olla painopisteemme ja tämä Tämän voimme saavuttaa ainoastaan, jos kannamme vastuuta, käytämme veronmaksajien varoja, mutta myös tuemme, saamme tukea yksityisten rahoittajien taholta. Kun puhutaan infrastruktuurihankkeista, niin niissä kyllä PP PPP-hankkeet ovat tulleet suositummiksi, koska ne ovat mahdollisuus myös Euroopan unionin PK-yrityksille, voivat laajentaa liiketoimintaansa ja vientiään. Joten haluaisin vedota komissioon kaikkien niiden kauppasopimusten valossa, joita meillä on, jotta antaisi tasapuolisen kohtelun kaikille yrityksille julkisissa hankkeissa. Kiitokset ja Hogan, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos uh, puhemies. Minä edustan täällä komissaari Malmströmiä. Haluan kiittää esittelijää, Rosavodilia ja koko INTA-valikuntaa uh, tästä työstä. Että korostaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön tärkeyttä kasvun ja työpaikkojen luomisen innovaation saralla Tämä on totta paitsi lähinaapuristossa myöskin kehitysmaissa. Mietinnössä korostetaan myöskin sitä mahdollista, mitä EUn e kauppa- ja investointipolitiikka, minkälaisia mahdollisuuksia ne suovat sitten näille PPP-sektorille kolmansilla maissa. Sitä tietysti kannustamme Meistä on hyvä, että valitaan avoimuutta ja, ja kilpailua näissä, avointa kilpailua näissä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeissa, eli näissä PPP-hankkeissa. Mm, se, se mahdollistavat tietenkin valtioiden pääsyn kansainvälisten kauppasopimusten Suomiin etuihin on erittäin mielenkiintoinen haaste. Ensinnäkin esimerkkinä voitaisiin mainita Siinä voidaan eh, innovatiivisia, innovatiivisia keksintöjä eh, eh, käyttää sitten pitkän aikavälin hankkeiden valistamiseksi todella valtioiden kansojen etujen mukaisiksi. Toisekseen yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä on, tietysti tukee kehitystä ja innovaatiota ja sitä kautta parantaa kilpailukykyä. Ja kolmannekseen kumppaneiden hankkeisiin voivat sitten lähinnä juuri PK-sektori osallistua tehokkaasti. Tätä kautta on saatu sitten panennatuksi eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyä EUn ulkopuolisilla seudulla ja sitten sitä kautta vähän äh, korjata tätä asymmetriaa esimerkiksi julkisten hankintojen osalta. Samalla tämä tarjoaa hienoja tilaisuuksia kehittyville maille, jotta voivat kehittää sitten infrastruktuuria ja omaa elinkeinoelämänsä Äh, tämä äh, äh, mietintöluonnoksessa viitataan nimenomaan tähän julkisen hankinta- ja investointisuojapolitiikkaan. Se on olettaen tärkeää, koska on tärkeää, että noudatetaan EUn, EU-ssa omaksuttuja linjoja ja politiikkaa, niin että sitten todellakin suojavat sitten investoijia pitkälläkin aikavälillä kolmansissa maissa, ja näin, kun, kun neuvotellaan näistä kumppanuussuhteista. Tämä on otettava huomioon. Tulemme todellakin kallistamaan korvamme tässä mietinnössä tarjoilulle toimintamalleille, millä tavalla näitä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeita ja mahdollisuuksia voitaisiin parhaiten hyväksi käyttää. Mahdollisuudenhan tässä tämän asian päällä istuu, kuten jo mainitsin. Kiitoksia jäsenille, kiitoksia esittelijälle. Merci, le débat est clos et le... Kiitokset.